Il Presidente. Buongiorno a tutti. Hyvää huomenta kaikille, myöskin hyvää huomenta neuvoston edustajalle, komissaarille ja kaikille Euroopan parlamentin jäsenille, arvoisille ja kollegoille. Me käynnistämme keskustelun, istunto avataan ja ensimmäinen kohta päivän esityslistalla on rouva Sofi Indeveltin suositus. Kyse on matkustajarekisteritietojen käytöstä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle ja sitä koskevasta EUn ja Yhdysvaltojen sopimuksesta. Annan puheenvuoron ensin esittelijälle, rouva Sofia Inveltä. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, chair, and good morning. Kiitos puhemies, hyvää huomenta kaikille, huomenta komission jäsenellekin. Tänä päivänä Olemme päättämässä prosessia, joka alkoi maaliskuussa 2003, joten olemme työstäneet transatlanttista tietojen jako-ohjelmaa jo yhdeksän vuoden ajan.